Työjärjestyskysymys. Se otetaan näiden ilmoitusten jälkeen. Kuten tiedämme, Stavros Lambrinidis on ilmoittanut minulle nimityksestään Kreikan hallituksen ulkoministeriksi 17.6.2011 alkaen. Parlamentti näin ottaa huomioon tämän tiedonannon ja artiklan 7 kappaleen 1 mukaisesti, joka koskee Euroopan parlamentin jäsenten valintaa yleisen yhtäläisiin vaalein säännön 4, kappaleen 1 ja 4 nojalla ilmoittaa paikan vapaaksi 17.6.2011 alkaen. We will continue, uh, with our work. Jatkamme työtämme. Toivotamme aivan kollegallemme kaikkea hyvää ja onnea matkaan. Kreikan toimivaltaisviranomaiset ovat ilmoittaneet minulle Dimitrios Drutsasin valinnasta Lambrinidiksen tilalle. Säännön eh, neljä artiklan yksi mukaisesti parlamentti ottaa huomioon tämän korvaavan, korvauksen 22.6.2011 alkaen. Toivotan uuden jäsenen tervetulleeksi. Ja totean, että säännön kolme kappaleen kaksi nojalla, kunnes hänen valtakirjansa on tarkistettu ja mahdolliset kiistat tarkistettu, ja todetaan, ettei hänellä ole mitään sellaista virkaa, joka ei sovi yhteen Euroopan parlamentin viran kanssa. Dimitrios Drutsas ottaa paikkansa parlamentissa ja sen elimissä ja nauttii niihin liittyvistä oikeuksista varmastikin toivotan myös onnea matkaan uudelle kollegallemmekin. Can you hear me? Um, I rise to speak the board. I can't... Pyysin eh, työjärjestyspuheenvuoroa, en muista minkä numeron perusteella, mutta näin, että tuolla huoneen toisella puolella on erilaisia poliittisia tällaisia lappusia ja se lienee sääntöjä vastaan. Se ei henkilökohtaisesti minua häiritse. Minä olen pyytänyt tässä parlamentissa monta kertaa, että sääntöjä sovelletaan samalla tavalla kaikkiin. Hyvät naiset ja herrat, jos te poistatte nämä, joko poistatte nämä laput, tai sitten kaikki muutkin tuovat omat lappunsa. Eli siis jommin kummin tulisi toimia. Thank you very much, Mr. Batten, for drawing. Kiitoksia, Mr. Batten, siihen, että kiinnititte huomioni näihin julisteisiin. Pyytäisin niitä, jotka nyt niitä esittelevät, laittamaan ne alas. Will you please take them down? Ottakaa siis ne kyltit pois. Kyltit pois pöydälle. Kyltit pois pöydälle. And then we can continue with our work. Ja sen jälkeen jatkamme työtämme. Mrs. Lynn. Edustaja Lynn. Whether we agree or disagree with... Se, olemmeko samaa mieltä vai esim, eri mieltä mielenilmauksien kanssa, niin ainakaan mielenosoittajia ei pitäisi päästä tänne parlamenttiin. Emme pääse tänne äänestämään, kun he ovat salin edessä – jotain on tehtävä, jotta huolehditaan siitä, että tänne kansan edustajat pääsevät äänestämään ilman, että meitä estellään. Thank you, Mrs. Lynn. Kiitoksia edustaja Len. Me olemme tiedottaneet tästä ongelmasta eteenpäin, että se ei todennäköisesti toistu. Uh, Mr. Madlena. Edustaja Madlena. Ja, voorzitter, hartelijk bedankt puhemies. Kiitos. Haluaisin puheenvuoron. Minulla on nimittäin iloinen ilmoitus tehtävänä. Minun äh, puolueeni puheenjohtaja Hert Wilders vapautettiin tänä aamuna kaikista syytteistä, joita häntä vastaan oli nostettu islamin äh, uskon vastaisista lauseista. Eli puhevapaus on säilynyt Alankomaissa. No tämä ei liity millään tavalla meidän työhömme täällä. Täällä otamme äänestyksen, kuten tiedätte. Meillä on paljon äänestettävää. Ei, niin, anteeksi, meillä on ensin eh, julkilausuma